Kollegat Vidal ja Zuber ovat ilmoittaneet eroavansa Euroopan parlamentista 12. tammikuuta kautta 31. tammikuuta alkaen. Parlamentti ilmoittaa näistä paikkojen vapautumisista täten ja ilmoittaa tästä myöskin kansallisille viranomaisille. 11. tammikuuta Juri